επανάληψη συνεδρίασης. Istuntomme jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt asiakirjat on jaettu teille. Onko niihin mitään kommentteja? Kommentteja ei näy. Näin ollen näitä asiakirjoja pidetään hyväksyttyinä. ECR-ryhmä on pyytänyt muutosta parlamentaarisen valiokunnan